Niin. Was request. Tällainen äh, oli tarkoitus puolustaa immuniteettia. Tällainen pyyntö esitettiin, niin kuin varmastikin kuulitte. Next, okay. uh, äh, I... Sitten seuraavaan kohtaan. Do wiadomości zgodnie z artykułem 4 ustęp 1 i 4 regulaminu. Neljä artiklan yksi kohdan mukaisesti tämä hyväksyttiin. Toivotan tervetulleeksi uusia kollegoita ja totean, että työjärjestyksen mukaisesti tämä mandaatti koskee rouva Cleveria ja herra Rendergastia. He aloittavat, ottavat tehtävänsä vastaan julistustensa pohjalta ja selvitystensä pohjalta. Ja te, he lausuivat, että heillä ei ole mitään, mitään sellaisia tehtäviä, jotka olisivat ristiriidassa Euroopan mandaatin kanssa. Toivotan tervetulleeksi uudet kollegat. Slovenian viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että huhtikuusta alkaen tulee uusi jäsen ja Irlannin viranomaiset ovat iloittaneet, että herra Kelin tilalle tulee herra Pendergast 30. huhtikuuta 2011 alkaen. Suomen viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että kun herra Timo Soini valittiin eduskuntaan, hänen hänen, hänen, hänen lopettaa tehtävänsä Euroopan parlamentissa 26. huhtikuuta 2011 alkaen hänen tilalleen tulee herra Sampo Terho 16. huhtikuuta 2011 alkaen. Ja kysynkin nyt, ovatko uudet jäsenet täällä paikalla? Voisitte esittäytyä, Näyt, näyttää itsenne. Kiitos, kiitos. Seuraavaksi Kiitoksia. Tervetuloa. Ja kolmas uusi kollega. Kolmas uusi kollega. En näe häntä. Selvä juttu. Kiitoksia. zgodnie artykułem 3, ustęp 3 i 4. kolme artiklan ja neljä artiklan mukaisesti oikeusasiavaliokunta kokouksessaan 11. huhtikuuta on tutkinut herra